pán predsedajúci so the session is resumed. Uh, i would like to inform you that the. puhemies on saanut saksan viranomaisilta ilmoituksen Babetton valinnasta Euroopan parlamentin jäseneksi ja hän korvaa Jakob von Weizsäckerin 10.1.2019 lähtien. Haluan toivottaa uuden kollegan tervetulleeksi ja huomauttaa, että Babette Winter osallistuu parlamenttiin ja saa nauttia kaikista sen tarjoamista eduista työohjelman mukaisesti. Vielä kerran tervetuloa. Nyt istuntomme jatkuu. Ja Tekstit ovat olemassa pöytäkirjasta aiemmilta istunnoilta. Onko kommentoitavaa pöytäkirjaan? Ei. Näin ei näytä olevan, joten näin pöytäkirjakin on hyväksytty. Ja näin sitten seuraava kohta esityslistalla koskee 153a säännön mukaisesti totalitaarisen menneisyyden muistaminen, tutkiminen, sitä koskeva kattava eurooppalainen koulutus on aiheena. Tässä keskustelussa ei ole sinisiä kortteja eikä puheenvuoroja puhujalistan ulkopuolelta. Joten pyytäisin EPP-nimissä Kovacevia puhumaan ensin neljä minuuttia tästä aiheesta. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, hyvä ministeri. Tänä vuonna on kommunistisen hallinnon hajoamisen kymmenvuotispäivä. Ja olemme hyvänneet myös päätöslauselman tästä aiheesta ja käynnistäneet keskustelun, jossa tavoitteena on jäsennellä yhteinen näkemys eurooppaista historiassa ja tuomita kaikki totalitaariset mm, edellisen vuosisadan hallinnot ja näin rinnastetaan fasismin, natsismin ja kommunismin aiheuttama kärsimys. Näin myös opitaan niistä traagisista tapahtumista, joita Länsi-Eurooppa ja Itä-Eurooppa ovat saaneet kokoa, kokea. Eurooppalainen yhtenäisyys, jota niin kovasti tarvitaan tänä päivänä, oikeusvaltioperiaate, demokratia ja vapaus ovat tärkeitä arvoja. Samalla meidän täytyy estää vihapuhetta, muukalaisvihaa, totalitaarisia ajatuksia Euroopassa yhteiskunnassa. Kymmenen vuotta myöhemmin minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että tätä keskustelua ei koskaan kattavasti käyty. Koko tänä aikana Euroopan unionissa oli uusia haasteita ja me olisimme reagoineet ehdottomasti ja toimineet paremmin, jos me olisimme toimineet oikea-aikaisesti. Nyt keskustelu tulee käynnistää me emme ole tähän mennessä tehneet riittävästi, jotta pureutuisimme näihin menneisyyden haamuihin. Nationalismi ja populismi vahvistuu. Ja näin ymmärrämme historiamme, Euroopan integraation roolia, kun on päässyt yli totalitaarisesta hallinnosta. Meidän kannattaa myös katsoa tiettyjä maita, joissa nuoret ovat pettyneitä epävarmaan taloudelliseen tulevaisuuteen ja sosiaaliseen tasa-arvoon ja monet tukevatkin tästä syystä äärioikeistoa tai äärivasemmistoa. Tämä on aivan riittävää vakuuttaksemme meidät siitä, miten meidän ei kannata toistaa menneisyyden virheitä. Ja tästä syystä on myös äärimmäisen tärkeää viedä eteenpäin tätä historiallista muistoa niin, että nuoret eivät joudu poliittisten pelureiden uhreiksi. Se, että epäonnistutaan muistamaan menneisyyttä. Mahdollistamme sen, että nuoria voidaan johtaa harhaan propagandakampanjoiden avulla. Kun puhutaan fasismista ja natsismista ja kommunismihallinnoista, niin nämä ovat niin levinneitä, koska ei enää tunneta niitä valtavan määrää rikoksia, joita niiden nimissä tehtiin. On paljon erilaisia huolestuttavia suuntauksia, jotka liittyvät stalinismiin myöskin. Yksi asia kuitenkin yhteinen kaikille maille ja se on tärkeä, se on koulutus. Koulutuksen avulla seuraava sukupolvi eurooppalaisia, ovatpa he keski, länsi- tai itä-Euroopasta, voivat oppia totalitarisesta hallinnoista 1900-luvulla. Ja he voivat oppia, että monet ovat uhranneet henkeensä vapauden, demokratian ja ihmisoikeuksien nimissä. Täytyy oppia, ettei vapautta pidä pitää itsestäänselvyytenä – Vapaus on aina yhden sukupolven päässä sukupuuttojen kuolemisessa ja sitä täytyy suojata. Viime, eilen me juhlimme euron 20-vuotista taivalta, mutta on tärkeää muistaa, että EU:ssa ei ole kysymys pelkästään yhtenäismarkkinoista yhteistä valuutasta, vaan se takaa vapauden, rauhan ja ihmisoikeudet meidän mantereellamme. Euroopan unioni on vastaus totalitarismin kauhuille, joka aiheutti miljoonia uhreja ja loputonta kärsimystä. Tänä päivänä meidän täytyy suojata arvojärjestelmäämme ja meidän täytyy ennen kaikkea ymmärtää, miten tärkeä tämä historiallinen muisto on. Käyttäkäämme siis koulutusta säilyttääksemme tämä ainutlaatuinen hanke seuraavalle eurooppalaisten sukupolvelle. Näin estämme sen, että heistä ei tule uhreja puhemies. Kiitoksia. Ja nyt neuvoston puheenvuoro. Mr. Um, President. Puhemies, arvoisat jäsenet, keskustelemme aihe tänään koskettaa unionimme ydintä ja sitä, mitä se edustaa. Autoritaariset ja totalitaariset hallinnot kautta Euroopan viime vuosisadalla pysyvät mustana lukuna maanosamme historiassa. Meidän unionimme perustuu yhteisille arvoille ja yleisille periaatteille, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvoisuus, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää näitä arvoja. Ja me olemme kaikki tästä hyvin tietoisia siksi, että viime vuosina nämä arvot on kyseenalaistettu. Onneksi nuoremmat sukupolvet eivät ole kärsineet totalitaaristen hallintojen alaisuudessa, mutta nyt on vaara siitä, että nämä yhteiset arvot ja periaatteet otetaan itsestäänselvyytenä. Yhteiset arvot ovat valmis, vahvist, varmistaneet pisimmän rauhankauden Euroopassa. Ne pysyvät kulmakivenä meidän demokraattisissa yhteiskunnissamme ja niitä täytyy suojella ja jatkuvasti myöskin vaalia. Tänään me kohtaamme lukuisia haasteita – jotka asettavat avoimet yhteiskuntamme vaaranalaisiksi. Tapahtuupa tämä muukalaisvihamien, jakavan nationalismin, syrjinnän, väärän tiedon tai väkivaltaisen radikaalistumisen myötä. Jos me täysin ymmärrämme nykyhetkeä ja sen, mitä nyt tapahtuu, on tarpeen ymmärtää menneisyyttä. Se, että ei ole tietoa unionin taustasta ja siitä, miten se toimii, lisää vaaraa syrjinnästä. Se myös ehkäisee kansalaisia kehittämästä valistuneita mielipiteitä niistä toimista, joihin unioni ryhtyy. Toisaalta tieto monimuotoisuudesta ja perinteistä unionissa ja sen jäsenvaltioissa edistää keskinäistä kunnioitusta, ymmärrystä ja yhteistyötä, jotka puolestaan voivat vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Me tiedämme, että koulutuksella voi olla ratkaiseva rooli siinä, miten edistetään yhteisiä arvoja ja miten edistetään parempaa unionin ja sen ymmärrystä ja myöskin unionin eri osapuolten keskinäistä ymmärrystä. Unionin toimivalta koulutuksen alalla on rajallista kuin tiedämme, ja jäsenvaltiot ovat täysin vastuussa koulutusjärjestelmistään – ja myös siitä, miten ne suunnittelevat opetussuunnitelmat. Aikana, jolloin Eurooppa katsoo tulevaisuutta ja pyrkii vetämään kansalaiset mukaan, etenkin nuoret ihmiset, silloin kun on kysymys nimenomaan agendasta, joka perustuu yhteisille arvoille, on kuitenkin tärkeää luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta eurooppalaisten piirissä. Tässä hengessä jäsenvaltiot ovat ryhtyneet erinäisiin sitoumuksiin, jotka heijastuvat erilaisista poliittisista lausunnoista, neuvoston johtopäätöksistä tai suosituksista, jotka luovat vahvan perustan yhteistyölle tällä alueella. Göteborgin huippukokouksessa marraskuussa 2017 EUn hallitus ja valtioiden päämiehet katsovat, että koulutus ja kulttuuri olisivat ensimmäinen aihe, johon puututtaisiin uudessa johtajien agendassa ja tätä kautta pyrittiin myöskin ottamaan päättäväisyyttä toimia näissä kysymyksissä. Tätä seurasivat Euroopan neuvoston johtopäätökset joulukuussa 2017, jotka korostivat sitä, miten koulutus ja kulttuuri ovat avaimia osallistavan ja yhteenkuuluvuutta edistävän yhteiskunnan rakentamiselle. 2018 toukokuussa neuvosto hyväksyi johtopäätöksen yhteisten arvojen edistämisestä, osallistavasta koulutuksesta ja myöskin eurooppalaisesta ulottuvuudesta opetuksessa. Tämä oli seurantaa Pariisin julkilausumalle oli vuodelta 2015, jossa opetusministerit korostivat sitä, mikä merkitys on koulutuksella tässä yhteydessä. Se, että Pariisin julistuksessa oli tiettyjä sitoumuksia, on merkitty myös sitä, että nämä ovat tällä hetkelläkin ajankohtaisia. Tärkeää on puuttua asiaan kansallisella tasolla. Meidän täytyy hyödyntää unionin välineitä parhaalla mahdollisella tavalla, samoin kuin sen ohjelmia, kuten Erasmus+, Plus, Horisontti 2020, myöskin Euroopan horisontti, Euroopan solidarisuusjoukkoja ja tukea aloitteita, jotka tarv- palvelevat meidän yhteisiä tavoitteitamme ja arvojamme. Meidän täytyy antaa nuorille taitoa ja pätevyyttä niin, että voit olla aktiivisia, valistuneita ja vastuullisia kansalaisia. Se, että valitsee tiedotusvälineen lukutaitoa, on välttämätön taito nykyyhteiskunnassa. Nuorten ihmisten täytyy kehittää kriittisen analyysin kykyä, jotta he pystyvät ymmärtämään siitä tiedon määrästä, joka on yhä kasvavaa. Heidän täytyy olla tietoisia siitä, että pystyvät oikein havaitsemaan – pystyvät käyttämään luotettavia tiedonlähteitä ja myöskin havaitsevat harhaanjohtavan tiedon riskit. On erittäin tärkeää edistää suvaitsevaisuutta, keskinäistä ymmärrystä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sen varmistamiseksi, että saadaan parempi tulevaisuus. Koulutuksen henkilökunnan rooli ja heidän jatkuvan ammatillisen kehittämisensä on tässä erityisen tärkeää. On tärkeää oppia se, miten voidaan puuttua vaikeisiin tai herkkiin aiheisiin tai kiisteltyihin kysymyksiin. Ja niitä ei saa jättää käsittelemättä. Opettajien tarvitsevat roolia uudessa roolissaan yhä monimuotoisemmassa luokkahuoneessa. Tämä asia on läheisesti yhteydessä meidän puheenjohtajakautemme prioriteetteihin. Kuten pääministerimme eilen totesi, yksi pääpilareistamme on se, että meillä on yhteisten arvojen Eurooppa. Me pyrimme saamaan aikaan lisää solidarisuutta ja kohesiota Euroopan unionissa edistämällä politiikkaa, jotka tähtäävät syrjinnän torjumiseen niin, että varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet ja yhtäläinen kohtelu kaikille. Ja myöskin lisäten kansalaisten osallistumista, ennen kaikkea nuorten osallistumista eurooppalaiseen keskusteluun. Lopuksi voin vakuuttaa teille, että tämä kysymys pysyy tärkeänä neuvoston poliittisessa, poliittisella esityslistalla. Kiitoksia kovasti. Uh, Kiitoksia, hyvä ministeri. Seuraavaksi komissaari Jurova, olkaa hyvä. Mr. President, honorable... Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia siitä, että otitte tämän hyvin tärkeän oikea-aikaisen keskustelun parlamentin esityslistalle. Se, että opimme historiasta ja analysoimme niitä monimutkaisia suhteita, jotka vaikuttavat yhteiskunnissamme, on ymmärryksen pohja, kun haluamme ymmärtää tämän päivän maailmaa. Se, että tunnemme menneisyytemme, on myöskin erittäin tärkeää, jos haluamme rakentaa tulevaisuutta mantereillamme ja jäsenmaissamme. Emme saisi unohtaa sitä, että Euroopan unionin integraatiohankkeen alkuperäinen ajatus oli se, että me takaamme, ettei synkkä menneisyytemme toistu ja että me voimme joka päivä puolustaa tapaamme elää ja arvojamme se, että me muistamme menneisyyden ja myöskin menneisyyden vaikeat hetket, on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden kannalta. On erittäin tärkeää, että kaikki totalitaariset hallinnot, fasistiset, kommunistit ja muut otetaan mukaan, kun me muistamme 23. päivä elokuuta joka vuosi näiden hallintojen uhrien muistoa. Komissio tukee tätä muistamista ja totalitaarisen hallinnon tutkimista eri tavoilla. Se, että me säilytämme eurooppalaisen totalitaarisen menneisyyden muistoissamme, on mukana erilaisissa eurooppalaisissa ohjelmissa. Me tuemme hankkeita, jotka rohkaisevat eurooppalaisen kulttuurisen monimuotoisuuteen ja tukevat arvojamme. Meillä on rahoitusta aloitteille, jotka pyrkivät pohtimaan sitä, miksi totalitaariset hallinnot ovat nousseet Euroopassa moderneina aikoina ja jotka pyrkivät muistamaan näiden hallintojen uhrien muistoa. Tämän lisäksi Euroopan kansalaisilla on käytössään väline äh, holokaustin muistamiseksi ja sen esiin tuomiseksi koulutuksessa. Meillä on vuosittain rahoitusta äh, holokaustin muistoa varten. Meillä täytyy yhä olla prioriteettinamme se, että muistamme holokaustin. Ja tässä yhteydessä hiljattain Euroopan unioni on saanut pysyvän kansainvälisen kumppanin roolin kansainvälisessä holokaustin muistoallianssissa. Ja meillä on kahdeksan miljoonaa rahoitusta Horisontti 2020 hankkeesta eurooppalainen holokaustin tutkimus hankkeisiin. Tämän lisäksi tutkimuksen alalla vuosina 2015 ja 2017 komissio julkaisi Horisontti 2020 ohjelman alla ähm, kierroksen ähm, hankkeille entisissä sosialistisissa maissa äh, ja hankkeille, jotka tarkoituksena on tarkastella vaikeaa menneisyyttä ja sen ylittämistä. Esimerkiksi Crush-hanke keskittyy kulttuurisen vastakkainasetteluun, sen välttämiseen ja tilanteeseen entisissä sosialistisissa maissa. Tämä hanke on luonut ensimmäisen digitaalisen tietokannan, joka korostaa erilaisia tapoja, äh, joilla kulttuurista vastakkainasettelua entisissä sosialistimaissa har- harrastettiin. Tällainen toiminta on erittäin tärkeää, että voisimme avointa monimuotoista demokratiaa tukea. Koulutuksen alalla unioni tukee ja täydentää kansallisia politiikkoja, joiden tarkoituksena on luoda parempaa ymmärrystä historiaamme ja yhteisiin arvoihimme. Nykyinen Erasmus Plus-hanke on tukenut noin 30 hanketta, jotka käsittelevät historiaa ja totalitarismia Euroopan unionissa. Nämä hankkeet ovat antaneet koululaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden oppia menneisyydestä suoralla tavalla ja tehdä muutoksia omassa elämässään, kuten oli tarkoituskin. Viime vuonna komissio antoi suosituksen yhteisten arvojen ja inkluusion ja inkluusion tukemisesta ja jäsenmaat tukivat tätä aloitetta useamman kuukauden jälkeen. Tämä oli tärkeä virstanpylväs, koska aikaisemmin Euroopan unioni ei ole todennut, kuinka tärkeää on tukea meidän yhteisiä arvojamme, jotta yhteenkuuluvaisuuden tunne säilyisi, että oppisimme Euroopan unionista, eri arvoista ja ennen kaikkea ymmärtäisimme, kuinka monimutkainen kulttuurinen tausta ja kokemus eri jäsenmaissa on. Komissio on vahvasti sitä mieltä, että koulutus on kaikkein tehokkain tapa myöskin taistella antisemitismiä vastaan. Tästä syystä olemme rahoittaneet tutkimuksen, jonka nimi on Holokausti nykyaikaisessa koulutuksessa. Tämä on yhteinen aloite Unescon kanssa. Lopultakin voimme myös tukea kulttuuriperintömme ymmärrystä. Ja olen ylpeä siitä, että eurooppalainen kulttuuriperintö maininta on liitetty tärkeisiin yhteyksiin, kuten esimerkiksi Gdanskissa satamaan Puolassa tai Sikertä muistokohteeseen Romaniassa. Haluaisin vakuuttaa, että komissio yhä tulee tukemaan totalitaarisen menneisyyden muistamista, oli sen ideologinen pohja mikä tahansa. Menneisyyden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jos me haluamme elää yhdessä ja rakentaa mantereillemme parempaa tulevaisuutta. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Hyvä. Komissaari, meillä on pitkä puhujaluettelo ja muitakin pitkiä keskusteluja. Eli nyt täytyy kyllä pysyä, pysyä puheajoissa. Pyydän edustaja Kalnietea käyttämään puheenvuoron. Hän on kaksi minuuttia. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Edellinen vuosisata opetti meille tiukkoja oppitunteja siitä, miten vaarallisia diktatuurit ja totalitaariset hallintojärjestelmät ovat. Siksi on tärkeää, että ei tätä toisteta. Me tarvitsemme koulutusta, tutkimusta ja meidän täytyy muistaa menneisyyttä. Meidän täytyy myös rakentaa vastustuskykyä kaikkia sellaisia houkutuksia vastaan, jotka kohdistuvat demokratiamme. Meidän täytyy tämä tunnustaa ja meidän täytyy vastustaa nationalisteja ja populisteja sekä vasemmistossa että oikeistossa. Emmekä saa antaa heidän halventaa demokraattisia arvojamme ja aivopestä avoimia yhteiskuntiamme. Euroopan unioni rakennettiin trauman jälkeen, joka oli syntynyt kansallissosialismin ja kommunismin seurauksena Molemmat alkoivat populismiryhminä, jotka käyttivät asemaansa vallan saamiseksi itselleen ja käyttivät brutaalia hallintotapaa ja tapoivat miljoonia ihmisiä. Historiallinen kokemus Länsi-Euroopassa on ollut tällainen, kun taas Keski- ja Itä-Euroopan maissa on saatu kokea molemmat, sekä natsismi että kommunismi. Nämä totalitariset järjestelmät ovat meidän yhteinen perintömme. Euroopan täytyy kyetä puhumaan yhdellä tavalla, eikä näistä kahdesta erikseen. Unionin täytyy tarjota puitteet ja riittävä rahoitus, jotta saadaan aikaiseksi kattava tutkimus eurooppalaiseen totalitarismiin molempiin niihin. Ja niin, että saamme aikaiseksi kunnollisia kulttuuriohjelmia ja historiallisten arkistojen täyttä avaamista, jotta voidaan tunnustaa historialliset valheet. Meidän täytyy myös nähdä, mikä selkeä yhteys on ääriliikkeiden, autokratian, diktatuurin ja populismin välillä. Ja meidän täytyy toimia myös siihen, että ihmisoikeuksia rikotaan massiivisesti, onpa se sitten Kiinassa, Venäjällä, Iranissa tai muualla. Puhemies katkaisee. Seuraavaksi edustaja Kamerevert. Kiitos. Eurooppa 1900-luvulla on nähnyt historian, joka on ollut erehdysten, rikosten, sodan ja vääryyksien historiaa, mutta myöskin onnistumisen historiaa EUn perustamisella ja rautaisirvun kaatumisella ja Euroopan integraation kehittymisellä. Demokratia ei tarvitse muistamista, mutta ihminen, joka on tietoinen menestyksestä, voi rakentaa tulevaisuutta – se, että yhdessä puolustetaan perusarvoja, vapaata, moniarvoista yhteiskuntaa on asia, joka on opittu Euroopan synkimmästä, historian synkimmästä luvusta 1900-luvulta. Se, että nykyhetkellä havaitaan tällaisia virheitä, ollaan tietoisia siitä, miten aikoinaan tapahtuisimme tapahtuu ja myöskin tunnustetaan syyllisyys tekoihin, joista itse ei ollut vastuussa – Willy Brandtin polvistuminen Varsovassa on merkittävimpiä esimerkkejä tällaista tunnustuksesta, mutta varoitaan kuitenkin siitä, että muistokulttuurilla harjoitetaan historiallinen politiikkaa. Se ei onnistu. Historia on aina pitkää, mutkikasta, monimuotoista ja ristiriitaista myös omassa kertomuksessaan. Muistamisen kulttuurilla ei, ole, ei voi olla vaatimusta siitä, että se on esittää absoluuttista totuutta. Muistamiskulttuuri, joka ei tee selväksi ristiriitoja, ja joka pyrkii kertomaan tarinan vain yhdestä perspektiivistä on järjetöntä. Se ei yhdistä, se jakaa. Muistamiskulttuuri onnistuu silloin, kun se tekee selväksi murtumiskohdat ja tunnustaa sen, että se, että jaetaan asioita mustavauksesti voittajien häviäjien uhreihin ja sankareihin, ja ei toimi, ja että voidaan aina yksinkertaisesti puhua syyllisyydestä tai syyttömyydestä täytyy jäädä epäilyksiä aina itselle. Ja siinä mielessä muistamisen kulttuuri auttaa myös populismin vastaan. Nimittäin se muistuttaa meitä siitä, että meidän on pystyttävä tutkimaan omaa näkö, omia näkökantojanne. Rautasipun 30, 30 vuotta sitten meidän pitää edelleenkin muistaa, että ne, jotka ovat eh, sanoneet, että heillä oli hallussaan absoluuttinen totuus, he kaatuivat. Totalisminen ja populismi eivät vain vaadi sitä, että sanan historia, joka kerrotaan yhdeltä kannalta katsottuna. Ja tämä on se ero, joka meidän on tehtävä selväksi, ja se meidän kerrotaan myöskin meidän lapsillemme, jotta he ovat valmiita selviytymään. Kiitoksia. No kun meidän nyt pysy aikataulussa, niin tämä vaikuttaa siihen, että muilla kollegoille jää vielä vähemmän puheaikaa. Valitettavasti joudun nyt suhtautumaan tähän erittäin tiukasti. Pahoittelen sitä jo etukäteen. Olen tehnyt kaksi virhettä, olen antanut teidän puhua liian pitkään. Seuraava puhuja on edustaja Skripek, puolitoista minuuttia. Čas, za napomenutie. Veľká nás poslancov sediacich v tejto... Kiitoksia. Erittäin suuri osa täällä olevista edustajista on saanut itse kokea totalitaarisen hallinnon. Se merkitsee sitä, että Esimerkiksi 40 vuotta erittäin suuressa osassa Eurooppaa se oli vallassa. Minäkin olen totalitarismin lapsi. Siellä haluttiin rakentaa valtava yhteiskunta. Itse olin pioneerina. Aina tunsin, että minulla on velvollisuus puolustaa omaa kotialuettani Meille opetettiin, että Marksin, Engelsin ja Lenninin opetukset olivat parhaista parhaimpia. Jumala ei ole. Meitä kiellettiin ylipäätään puhumasta Jumalasta tai kristin uskosta. Minun mielestäni kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää muistaa. On tärkeää kouluttaa nuoriamme ja päästä yli tästä historian synkästä luvustamme niin, että historia ei toista itseään. Meidän täytyy muistaa aikamme sankareita, esimerkiksi Josep Gapci nimistä sotilasta, joka toisessa maailmansodassa oli Tsekin äh, armeijassa ja oli mukana attentaatti, attentaatissa. Tuolloinkin nuo ihmiset halusivat suojata yhteistä hyvää. Puhemies keskeyttää. Seuraava puhemies. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Meidän unelmme syntyi totalitarismin tuhasta sekä vasemmiston että oikeiston, mutta se oli kuitenkin toivo edes. Haluaisin muistuttaa ajatuksesta, jonka Václav Havel esitti siitä, mitä, mikä liittyy totalitaristelmien juuriin, se, että siinä, että ideologiat irtautuvat todellisuudesta ja elämästä. Totalitarismissa ideologia korvaa järjen ja todellisuudessa silloin vain se identifioidaan valtaan, se samastuu vain valtaan. Jos kansalaiset eivät ymmärrä menneisyyttä mukalattuna näitä suuria perinteitä, joita järjellä on, silloin nämä ajatukset liittyvät maanosan yhdistymiseen eivät muutu todellisuudeksi. Kaikki tutkinta-aloitteet kaikki koulutusjärjestelmät, joilla pyritään ehkäisemään se, että unohdetaan. Totalitarismi on tärkeää, koska taistelu todellismia vastaan, klassikot puhuivat aikoinaan tyranniasta, se on taistelua unionin puolesta, vapauksia ja demokratian puolesta. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita, mutta hauraita, niin kuin ihmisen muisti, joka osalta täytyy pysyvästi olla hyvin tarkkaavainen. On tärkeää säilyttää muisto totalitarismista, mutta se täytyy tehdä historiallisesta eurooppalaisen historian perspektiivistä, yhteisen eurooppalaisen historian perspektiivistä, jotta ei sorruta kansallisiin erityispiirteiden tarkasteluun ja voidaan välttää nationalismia. Ja on tärkeää, että kun todetaan, että todellisuus on olemassa ja meidän tavoitteenamme täytyy olla se, nimenomaan, ja sen täytyy olla se, mikä on suuri innoituslähde meille kaikille. Uh, no, kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Rope, minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, kyllä todellakin on erittäin tärkeää, että me muistutamme erityisesti nuorille sukupolville niistä hirvittävistä tragedioista, joita ihmiskunta kärsi totalitaaristen hallintojen vuoksi, kuten Liettuassa. Neuvostoliiton miehityksen vuoksi me menetimme noin 800 000 kansalaistamme. Valtava määrä ihmisiä tuomittiin paleltumaan ja nälkiintymään Siperiaan. Yksi kolmasosa heistä, monet naiset ja lapset, kuolivat näissä hirvittävissä olosuhteissa. Valitettavasti tällaiset kauheat kommunistien rikokset eivät ole tulleet kylliksi tuomituiksi ja uskoakseni me kaikki tunnemme tämän seuraamukset nykyisin. Stalinismia ajetaan Venäjällä kuin kulttia, neuvostohallintoa, ihaillaan televisio-ohjelmissa, matkamuiston myymälöissä, kaikkialla. Ja jopa Stalin ja Hitlerin välinen sopimus siitä, kuinka Baltian maat jaetaan, on jotakin, mistä on tehty kauppatavaraa. Kiitoksia κύριε πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι κατά την άποψή μου η συζήτηση. Siis Kiitoksia. Tämä keskustelu ei itse asiassa vastaa tämänhetkisiin haasteisiin, joita meillä on nuoriso- ja investointien parissa. Nyt hyökätään koulutuksen kimppuun, emmekä itse asiassa välttämättä saa sitä täyttämään historiallista rooliaan. Olemme saaneet myös nähdä, että koulutus on jakautunut eurooppalaisen politiikan seurauksena, jotta voitaisiin ruokkia markkinoiden tarpeita. Olemme saaneet nähdä myös sen, miten koulutusjärjestelmät on ajettu polvilleen, koska rahoitusta ei ole riittävästi. Ne eivät enää ole yhtä fokusoituneita siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja itse asiassa saamme nähdä nyt sen, että moni pyrkii kirjoittamaan uudelleen historiaa, mikä heijastuu joissakin niissä toimenpiteissä, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kommunismia vastaan. Katsotaanpa, mitä Saksassa tapahtuu. Saksa ei enää halua maksaa takaisin niille ihmisille, jotka olivat natsismin uhreja. Mitä tässä nyt yritetään sitten opettaa ihmisille? Periaatteessahan nyt saamme nähdä, miten syntyy lisähyökkäyksiä myös säästötoimenpiteiden nimissä, ne ovat aivan katastrofaalisia. Siinä ei vastata koulutustarpeisiin eikä yhteiskunnan tarpeisiin. Kyseessä on väkivalta, joka polkee meidän koulutusjärjestelmämme päällä. Ne, jotka eivät ole onnistuneet oppimaan historiastamme, ovat tuomittuja toistamaan historian uskon vakaasti koulutukseen, mutta ja tiedän, että kuitenkin tätä koulutusta voidaan käyttää edelleen myöskin propagandan levittämiseen. Olen huolissani siitä, että EU käyttää tätä välineenä, jolla se edelleenkin propagandan tavalla edistää omaa olemassaoloaan ja patriotista kansalaisista kansallisvaltioissa tehdään rikollisia. Tiedän, että usein käytetään termiä populisti. Ja meidän pitää unohtaa, että populistin vastakohta on – sellainen, joka on ei-populisti, epäpopulisti. Miksi se, että on populisti, miksi se tehdään jokin paha asia silloin, kun populistit sanovat jotakin sellaista, mitä te ette halua kuulla. Olen myöskin hyvästi huolissani usein toistetusta lauseesta, jonka mukaan EU on ollut 75 vuoden rauhan ajan lähde. Yhteistyö, kommunikaatio, toisilta oppiminen ovat usein auttaneet, mutta ne eivät kuitenkaan poista sitä roolia, joka on Natolla, amerikkalaisella YKlla ja myöskin ydinaseilla. Niiden uhka on tehnyt sodasta mahdotonta. Jos on pakko puuttua koulutukseen, silloin täytyy myöskin, että jäsenvaltioiden tehtäväksi päättää se, mikä on parasta lapsille. Pitää luottaa kansallisiin koulutusjärjestelmiin ja jättää poliittinen motivaatio koulutuksen ulkopuolelle. For one minute. Edustaja Arno, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Totalitarismin historian opettaminen on välttämätöntä. Tämä ei johdu siitä, että minä olen eh, piinkova kommunismin vastustaja. Mutta kun ajattelemme eurooppalaista koulutusta ja erityisesti sitä, että meillä on miljoonia eurooppalaisia, jotka kärsivät köyhyydessä ja maahanmuuton paineessa, eikä heidän ongelmiaan koskaan ratkaista se, että heidän edustajansa haluavat nyt keskittyä koulutukseen, ei ole mikään hyvä merkki. Nimenomaan totalitarismin historia opettaa meille tämän. Kuitenkin näin tapahtuu monissa Euroopan unionin jäsenmaissa nykyisin on tapana käsitellä totalitarismia syyllistämisen kautta, koulupropagandan kautta, erilaisen vainon kautta, oikeudellisinkin sellaisen, jos vastustaa globalisaatiota, kuten esimerkiksi Saksassa tai Italiassa tai Ranskassa, jossa hyökätään keltaliivejä vastaan. Se, että me käsittelemme nykyaikaista totalitarismia ja sitä, kuinka markkinat hallitsevat kaikkea, olisi tarpeen. Kiitoksia. Sorry. Puhemies keskeyttää edustaja Papatakis minuutti. Te puhutte totalitarismista